12 äänestetään asiasta. Sitten menemme eteenpäin esityslistallamme. Suullinen kysymys komissiolle, aiheena alueellinen valtion tuki. Ja Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja on tämän kysymyksen takana, Roa Hybner. Ja siis nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Here on state aid modernization. Valtion tuki, modernisoitu, modernisoimiskysymys. Tähän eh, pyydettiin valmistelua, katsottiin miten voitaisiin uudistaa näitä kysymyksiä. Ja komissio ja komissiosena Munne varsin hyvin tietävät, mistä tässä on kyse. Ja nyt kerron hieman siitä, mikä erityisesti tässä eh, asiassa meitä huolestuttaa. Ja kun sääntelypuitteista vuosille 2030-2020 keskustellaan, niin voidaan huomata, että osa määräyksistä – asetuksessa eivät enää ole e, perusteltuja, kun nämä suuntaviivat astuvat voimaan. Ja on kiinnittävä huomiota siihen, että aluepolitiikka e, toimii johdonmukaisesti, jotta toimet johtavat e, kasvuun. Ja me olemme hieman huolissamme näistä uusista määräyksistä. Emme tiedä, onko poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti nyt sopiva hetki esittää sellaisia toimia, joissa kattavuus olisi alhaisen, mitä väestömäärään tulee ja meitä myöskin hieman uusien sääntöjen rajoittavuus alueellisesti askarruttaa tässä ollaan nyt siirtymässä eh, pois vähiten kehittyneistä alueista. Tämän lisäksi olisi huomioitava sellaiset taloudet, joihin kriisi on kovasti osunut. Ja julkinen rahoitus, jonka alueellinen tuki saattaa tarjota, saattaa joskus olla ainoa investointien mahdollisuus ja jos taloudellinen tilanne eh, huononee, niin välttämättä näitä tilanteita ei ole huomioitu riittävän hyvin silloin, kun puhutaan näistä viitejaksoista. Ja keskipitkän aikavälin tarkistuksessa voitaisiin huomioida tämä uusi tilanne. Ja niinpä kysyn myöskin seuraavaa. Miksi komissio ei esitä selkeää päivämäärää tälle keskipitkän aikavälin tarkastelulle, vaan jättää tämän asian avoimeksi? Ja sitten alueiden sisäiset erot, jos esimerkiksi kehitys keskittyy suuriin kaupunkeihin ja sitten muut jäävät jälkeen kehityksessä. Olisi erittäin tärkeää, että tasapainoisia siirtymäkauden järjestelyjä esitettäisiin. Rekivaliokuntahan on mukana tämän tyyppisessä konsepolitiikan lainsäädännöllisessä kehittelyssä ja katsoisimme, että on tärkeää, että vuoropuhelu komission ja parlamentin välillä jatkuu. Tärkeät kysymykset on esiin nostettava ja pidettävä huoli siitä, että suuntaviivat aiheuta mitään negatiivisia seuraamuksia. Tämän lisäksi painottaisin sitä, kuinka tärkeää on tehdä läheistä yhteistyötä myöskin suhteessa eh, komission jäseniin, varsinkin hän eh, ja Munian kanssa. Hyvää yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. uskoisimme, että mm, hyvän yhteistyön myötä eh, voimme kehittää tätä ehdotusta ja saada aikaan esityksen, joka hyödyntää myöskin kriisin eh, jälkeisessä vaiheessa parhaalla mahdollisella tavalla sen, miten kohesiopolitiikkaa hyödynnetään. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt tervetuloa tänne eh, komissaari Munia myöskin ja voitte käyttää tässä puheenvuoron aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Kiitän rouva Hybneriä entistä kollegaani komissiossa. Kiitän siitä, että tästä keskustellaan tänään Euroopan parlamentissa. En halua, en aio kiittää teitä, että näin myöhään keskustellaan, mutta keskustelut kuitenkin kiitän. Minä tiedän, että teitä tietenkin tästä vastuussa ja minä kyllä tulen aina, kun minua kutsut, että Mielelläni tulen tänne niin kuin varsin iloinen olisin, jos te valiokunnassa ne haluatte myös keskustella alueellisesta tuesta ja niistä niin suuntaviivoista, joista on keskusteltu komission tasolla me käymme poliittista keskustelua näistä suuntaviivaluonnoksista komissiolle, komissiokollegiossa ensi kuun alussa. Olen keskustellut uuden komitean kanssa, talous- sosiaalikomitean kanssa ja tietenkin Meillä on ollut lukuisia kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä kokouksia, joissa on ollut paljon edustajia aluetasolta jäsenvaltioista ja olen osallistunut myös kansallisen, kansallisten parlamenttien keskusteluihin joskus. Jos en, en kun nämä suutavat hyväksytään, niin varsin mielelläni haluan keskustella teidän kanssanne vielä lisää ja yksityiskohtaisemmin teidän valiokunnassanne tulevina viikkoina. Joka tapauksessa niin kuin aina olemme lähettäneet ensimmäisen luonnoksen parlamentille ja niin kuin aina pyydämme parlamenttia osallistumaan julkiseen kuulemiseen yhdessä monien muiden sidosryhmien kanssa, mutta sitä kiinnitämme huomiota, minä kiinnitän huomiota paljon enemmän parlamentin kantoihin kuin muihin äh, äh, kannanottoihin. Ja Tämä on ollut tilaisuus parantaa alkuperäistä suuntaviiva luonnosta ja oletan, että vielä lisäkorjauksia voidaan tehdä ihan loppuhetkille saakka valmistelevissa kovissa keskustelussa. Ja niin kuin minä sanoin, haluaisin esitellä lopullisen ehdotuksen komissiokollegiolle kesäkuun alussa. Jäsenvaltiot ja alueet ovat pyytäneet, että komissio myöntäisi tarpeeksi aikaa täytäntöönpanna suuntaviivoja ennen ensi vuoden alkua. Monet seikat vaikuttavat tähän. Nyt pitää ottaa selvää, onko suuntaviin voimaantulo mahdollista ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Jos ei, niin tämä synnyttää tämän suuntaviivan pidentämisen ensi vuoden ensi kuukausina, mutta tämä riippuu siis monista seikoista vielä. Yksi asia, ja otit tämän asian esillekin, on se, että täytyy varmistaa johdonmukaisuus alueellisten suuntaviivojen ja aluepolitiikan ja uuden rakennerahastokehyksen ja kohesiorahaston välillä. Tämä ei tarkoita sitä, että avustetut alueet ja kriteerit pitäisi olla aina ihan samoja, koska tämän, näiden suuntaviivojen tarkoituksena on luoda puitteet, joiden kautta voidaan myöntää ver- verrattavaa tukea joillekin investoijille ja alueille. Tämä ei ole aivan sama tarkoitusperä kuin sitä, mitä kuvataan rakennerahastoasetuksen. Tämän tulette paljon paremmin kuin minä. Nämä täällä on siis yhdenmukaisuuksia, samankaltaisuuksia, mutta myös eroja. Olen ollut yhteydessä tietenkin kollegaani Herra Haanin ja meidän yksikkömme ovat olleet paljon yhteistyössä. Ja mitä tulee alueellis- aluepoliittisiin suuntaviivoihin, niin kun kertaan tulevaisuuden, niin kohesiopolitiikka on aivan ratkaisevassa asemassa ja minä yritän toimia samalla tavalla. Aivan erityisesti otatte esille muutamia kohtia, joihin haluaisin myös tarttua. Ensinnäkin väestö määrä. Alkuperäisessä luonnoksessa tätä väestömäärää vähennettiin kokonaisväestö, joihin tämä tuki suuntautuu, on 45 prosenttia. Meidän on puhuttiin 42, nyt tämänkin versiossa luonnostamme ollaan jälleen 45 prosentissa ja todennäköisesti koska pitää ottaa huomioon erityistilanne maissa, jotka kärsivät kovasti tästä kriisistä, ajattelen tässä Kreikkaa tai Kyprosta esimerkiksi, niin ehkä lopullinen väestöosuus on korkeampi uussultaviivoissa kuin tämänhetkisissä, mutta en usko, että tämä on mikään syy huoleen, Rova Hybner. Sitten avun intensiteetti on totta, eh, poikkeuksena kaikkein köyhimmät alueet niin muissa, e, muissa kysymyksissä ehdotamme alempainosta, että miksi? Kahdesta syystä. Ensinnä sen takia, että kun otetaan huomioon koko EU, alueelliset erot ovat lisään vähentyneet, ja sehän on hyvä tulos aiemmista politiikoista, strategioista, alueellisessa yhteistyössä, kun on annettu aluetukea, alueellista tukea investoilla ja niin edelleen. Siis alueelliset erot kaiken kaikkiaan vähenevät ja pienevät ja meidän pitää tämä ottaa huomioon. Mutta sitten toinen syy mielestäni on vieläkin tärkeämpi. Me olemme lisänneet budjetti finanssipoliittista kykyä jäsenvaltioissa on lisääntynyt alueilla ja jäsenvaltioissa kun pitää tukea investoijia. Jos me emme vähennä avun intensiteettiä, jos me säilytämme saman avun määrän, josta päätettiin ennen kriisiä, kun finanssipoliittinen kyky oli tasaisemmin jaettu jäsenvaltioiden kesken, niin ehkä sen sijaan, että autettaisiin vähentämään alueellisia eroja, niin luodaankin sellainen väline, joka voi lisätä alueellisia eroja, koska vain ne, joilla on erittäin vahva julkisen talouden tilanne, voivat täysin käyttää hyväkseen tätä apua alueelle. Tätä on nyt analysoitu, sitä on keskusteltu ja mielestäni tämä on sellainen argumentti, joka on aika vakavasti otettava ja voin lisätä vielä toisenkin meidän kokemuksemme mukaan osa tuesta, jota myönnettiin ja miten se sopii yhteen puitteiston kanssa, puitteiden kanssa aikaisemmin, niin se ei ole oikeastaan vaikuttanut kannustimen lailla. Se oli apua, joka ei ole synnyttänyt lisäinvestointiponnisteluita alueille, jotka ovat alle EUn keskitason per capita määrissä, mutta vaaroja annettiin investoijille, jotka joka tapauksessa olivat investoineet samaan paikkaan samoilla resursseilla, joita meidän pitää ottaa huomioon aivan erityisesti, kun otetaan huomioon äärimmäisen vaikea tilanne aika monissakin jäsenvaltioissamme, mitä tulee budjettikapasiteettiin, ja tämä ei koske vain tätä hetkeä, vaan myös tulevia vuosina, vuosia kaudella, jolloin tätä suuntaviivaa toteutetaan käytännössä. Sitten vielä lopuksi yksi kommentti. Mainitsitte keskivaiheen tarkistuksen ja otan, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. En nyt ihan muista tällä hetkellä, miten tästä säädetään tämänhetkisessä suuntaviivoissa, mutta joka tapauksessa keskivaiheen tarkastelu erityisesti 2014-2020 kaudella on todella välttämätöntä johtuen kriisin seurauksista – ja miten se vaikuttaa erilaiseen kehitykseen ja sen valtioiden kesken ja jäsenvaltioiden sisällä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitokset, hyvä komissaari. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ehkäpä lähdetään liikkeelle tässä äh, varapuhemiehen puolitoista minuutilla. Olkaapa hyvä. Dámy a pánové, niin, hyvät naiset ja herrat. Alueelliset valtion tukisäännöt ja niiden uudistaminen on asia, joka nyt on esiin nostu, vaikka kohesiopolitiikan muutoksia ei ole vielä loppuun saatettu. Ja tämä saattaa sisältää omat riskinsä ja aiheuttaa esimerkiksi lisähallinnollista taakkaa yritysten on näin ollen selvittävä näistä monimutkaista menettelyistä tukea hakiessaan, mutta tämä on myöskin alueille ja valtioille eh, monimutkainen menettely, koska on dokumentoitava se, että investointia on tapahtunut ja miten yritykset ovat toimineet. Ja tässä on huomioitava myöskin eh, työmystymissä tehdyt päätökset. Koska tässähän esitetään vaatimus eh, siitä, että mm, olisi mahdollistettava tulojen syntyminen tämä, tämän esityksen kautta. Ja tämä on hieman hankala asia käytännössä. Ja ylipäätään ohjelmointikausi ja aikataulu asia on tässä hieman ongelmallinen. ja sitten ex ante ehdollisuus tälle eh, julkiselle tuelle. Me pidämme eh, todella ongelmana sitä, että eh, tästä esityksestä saattaa syntyä liikahallinnollista taakkaa. Puhemies, komission jäsen, kollegat komission jäsen sanoi, että on jo aika myöhä, mutta minä tartun näihin sanoihin ja sanon, että ei ole vielä liian myöhäistä tehdä asiassa parannusta. Niin hän sanoi itse ja minä tartun tähän alue valiokunta, josta herra Vlasak puhui niin kauniisti, on äh, lähtenyt laatimaan mietintöä, josta me äänestämme. Ja ensimmäinen kysymys on se, että nämä suuntaviivat ovat sellainen seikka, josta meillä on lainsäädäntöä toisaalta taas on tärkeää, että me saamme aikaiseksi johdonmukaisen kokonaisuuden, kun äänestämme sekä kansalaisten että yritysten kannalta. Eli aluepoliittinen valiokunta on nyt laatimassa mietintöä, josta toivottavasti toukokuussa jo äänestetään. Mistä on kyse? Siitä, että tämä menee vähän eri suuntiin. Te käytätte eri lukuja, eri perusvuosia. Te tuotte esille näitä eroja alueissa ja hyötykohteissa. Se ei oikein olisi tarpeen. Ja toinen seikka, jonka haluan mainita, te toteatte, että osassa Eurooppaa suuremmat yritykset, joissa on yli 250 työntekijää, jäisivätkin ulkopuolelle. Kun taas huomaamme, että koheesiopolitiikassa esimerkiksi tutkimuksessa juuri Tällaiset yritykset luovat enemmän synergiaa, ja nopeuttavat innovaatioita, kun Euroopan on tehtävä läpimurto ydinteknologiassa. Juuri tässä nämä suuremmat yritykset ovat ytimessä ja oleellisia. Tämä on kohta, jota ei voida noin vain ylen katsoa. Tätä kansalaiset eivät enää mitenkään ymmärrä. Eli vielä kellaan. Vlasak esittelee tämän mietinnön. Palaamme tähän varmasti vielä ja toivon, että teidän suhtautumisenne on rakentava varmasti saamme Vlasakin mietintöä valiokunnassa käsitellessä teidät myös paikalle. Kiitoksia. Kiitos ja Kleva seuraavana, olkaa hyvä. First of all, I think we... Kiitoksia ensinnäkin. Meidän pitää varmasti ottaa huomioon, mitä komissio on ehdottanut jo regivaliokunnalle. Me haluaisimme teidät myös mukaan valiokuntakeskusteluumme. Nyt siirryn äidinkielen käyttöön. Se, että uudistetaan valtionapua, tämä ehdotus on tervetullut ja sopiva ja se vaikuttaa myönteisesti kasvun työllisyyteen varmasti, mutta minä huolestuttaa tämä, miten myönnetään alueellista valtion tukea sopeutun kohesipolitiikan puitteissa tulevalla ohjelmakaudella esimerkki tästä läntinen Sloveniassa tämä kattaa lähes puolet väestöstämme uusien sääntöjen mukaisesti häviäisimme yhdessä yössä oikeastaan kaiken alueellisen tuen. Tätä aluetta Sloveniassa kohdellaan turvaverkkoluokkana alueille, jotka ovat muuttaneet luokitusta Alue on siis varsin riippuvainen kuitenkin valtion tuosta viimeisen seitsemän vuoden aikana yli 1600 työpaikkaa luotiin alueellisen valtion tuen ohjelmien puitteissa. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että varmistetaan konkreettista synergiaa luodaan kohesiopoliittisen muutosten ja sen välillä, miten muutetaan alueellista ra- äh, valtion tukeen. Meillä on jo luvattu tällainen turvaverkko kohesiopolitiikan puitteissa. Vetoisin komissioon, että se varmistaisi yhtäläisen kohtelun alueelle myös seuraavan kauden aikana. Kiitoksia. Ja kylläkään seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset. Ensinnäkin haluaisin kiittää varapuhemiestä, varapuheenjohtaja siitä, että hän tuli tänne tätä tärkeää aihetta tänään käsittelemään kun tarkastellaan eh, valtiontukisuuntaviivoja vuosille 2014-2020. Ja varapuheenjohtaja varmasti jo tietää, mikä oma kantani tähän asiaan on. Olemme asiasta jo aikaisemmissakin yhteyksissä keskustelleet. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että tämä väestön kattavuus eh, ilon osalla huomioidaan, ja tässä Kreikka, Portugali myöskin eh, mainittiin ehkä Irlanti unohtui, koska kyllä se on myöskin joutunut kärsimään. On tärkeää, että se huomioidaan. Jos työttömyystasot ovat korkeita ja taloudellinen tilanne eh, haasteellinen, niin nämä alueet saattaisivat jäädä tästä välineestä paitsi. Ja minua askarruttaa myöskin se, että tässä eh, kohdennettaisiin eh, suuriin yrityksiin tätä ja äärialueet, esimerkiksi luoteis-Irlannin alue, eh, niihin kuitenkin tämä eh, eniten eh, liittyisi. Siellä puhutaan irin kieltä esimerkiksi ja investointitukia tarvitaan, jos halutaan tällaiset alueelliset ongelmat hoitaa, esimerkiksi maantieteelliset syrjäisen sijainnin aiheuttamat ongelmat. Ilman tämän tyyppisiä tukia näiden alueiden on hankala kehittyä. Monesti tässä viitataan sellaisiin yrityksiin, jotka alueellisesti työllistävät enintään 250 ihmistä, mutta sitten tässä mainitaan myöskin innovatiivisuus ja energiakysymykset, mutta on muistettava se, että Tässä ei nyt huomioida esimerkiksi kehitystarpeita eh, sellaisten yritysten osalta, jotka keskittyvät nimenomaan työpaikkaan luomiseen ja kasvuun. Kiitokset ja sitten puheenvuoro Rova olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, arvoisa komission ja sen hyvät kollegat. Me vihreät olemme täällä kai ainoa ryhmä, joka tukee komissiota siinä, että annetaan suuripiirteistä säätelyä valtion tuesta vain pieniä yrityksiä koskien, paitsi haitallisilla alueilla huonommassa asemassa olevilla alueilla, koska jos me lähdemme toimimaan muutoin, avaamme niin sanotun valtion tuki shoppailu oven yritykset investoivat alueille vain, jos ne saavat kunnolla tukea. Jos jokin toinen alue tarjoaa vähän myöhemmin parempaa tukea, yritykset siirtyvät pian sinne ja jättävät ensimmäiselle alueelle vain työttömiä ja velkoja. Näin EUn alueet lähtevät käymään keskenään tukikilpailua ja te ne loppujen lopuksi kantavat myös yritysten investointiriskit. Ja näin yritykset tekevät puhdasta voittoa vaeltamalla paikasta toiseen. Muistutan vain Nokiasta. Vaikka Nokia teki ennätyksellisesti voittoa vuonna 2007, se sulki yrityksensä Bochumissa. Se oli avattu sinne 140 miljoonan julkisen, euron julkisella tuella tässä lähdettiin Romaniaan, joka tarjosi anteliammat tuet. Ja jo kolme vuoden kuluttua sielläkin suljettiin tehdas, jotta voitiin siirtyä Aasiaan. Lisäksi EU maksaa joka kerran monille tuhansille irtisanotuille työntekijöille globalisaatiorahastosta. Siksi Euroopan parlamentti on uudessa rakennerahastojen puiteasetuksessa vaatinut, että kun suuryritykset saavat EU-tukirahoja, on niiden vähintään kymmenen vuotta pysyttävä toimipaikassaan, muutoin niiden on maksettava tuet takaisin. Me vihreät odotamme komissiolta, että tämä kymmenen vuotta näkyy myös teidän tukimääräyksissänne. Hyvä komission jäsen, toivon, että saan tähän tänään teiltä myönteisen vastauksen. Thank you very much and now there is a... Kiitos. Tässä on sitten eh, kysymys, eh, sinisen kortin kysymys, käykö teille? Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Ik ben, ik ben verrast door de af... Olen yllättynyt näistä huomautuksista, jotka koskevat suurempia yrityksiä. Oikeastaan Rova Schröter sanoi jo itsekin, mikä on ratkaisu. Jos sidotaan selvät ehdot yritysten toimipaikkojen siirtämiseen, voidaan estää tällainen kielteinen vaikutus, mutta oikeastaan äh, on uskomatonta, että lähdetään tällaisesta isojen ja pienten erottelusta. Pienet ja isot voivat kuitenkin yhdessä tehokkaimmin toimia innovaatioiden aikaansaamiseksi Euroopassa. Onkohan tästä samaa mieltä? Das Michael. Jetzt geht es. Ähm, die großen niin eivät tukia tarvitse. Tuki kilpailu johtaa siihen, että ne vaihtavat toimintapaikkaansa. Tästä on kokemuksia ja Nokia on tästä hyvä esimerkki. Ja tämän vuoksi tarvitaan kahta seikkaa. Ensinnäkin tilanteen on oltava sellainen, että suuritykset jätetään äh, ulkopuolelle tämän tyyppisistä äh, tukiehdotuksista. Ja sitten toiseksi köyhät alueet äh, jos niissä suuryritykset tukia saavat, niin tarvitaan tätä kymmenen vuoden aikasääntöä. Omar. Kiitokset sitten puheenvuoronsa, herra Omarci, olkaa hyvä. Arvoisa komission sen suuret linjat, jotka liittyvät tähän uudistukseen, herättävät monia kysymyksiä, eivätkä tässä muodossa ole hyväksyttävässä muodossa, erityisesti äh, reuna-alueille, syrjäisillä alueille, jotka kolminkertaisesti kärsivät tästä. Ensinnäkin ne kärsivät sen takia, että lasketaan tukea alueelle yleensäkin ja sitten myös lasketaan bonukset 20 prosenttiin, koska komissio ei enää aio ottaa huomioon taloudellisia ongelmia, jotka liittyvät syrjäiseen sijaintiin. Ne kärsivät myös siitä, jos jos ei anneta tukea kaikenlaisille yrityksille näillä alueilla. Tämän takia me olemme saaneet aikaan sopimuksen trilogissa aluekehitysrahaston kanssa ja siksi ei voida hyväksyä, että komissio päättäisi eri tavalla tämän asetuksen kohdalla. Meidän pitää valvoa sitä, että toimitaan johdonmukaisella tavalla eri asetusten kesken, mutta arvoisa komission jäsen, haluan kuitenkin kiittää teitä siitä, että olette tullut tähän keskusteluun tänä iltana. Teidän läsnäolonne ne liittyy, tuo mukanaan lisää selkeyttä, näin vahvistetaan kilpailupolitiikan tavoitteita kohesiopolitiikan kustannuksella kylläkin, mutta on kuitenkin suuri ilo, että otamme teidät vastaan myös valiokuntakeskusteluihimme. Kiitoksia. Eh, Kiitokset. Ja sitten muihin puheenvuoroihin. Ensinnä herrat Seller, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Suuret kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Rakennerahastoissa aluetuet ovat tärkeimpiä välineitä aluepolitiikan harjoittamisessa ja alueiden taloudellisen kyvyn parantamisessa samaan aikaan. Ne auttavat luomaan yhtäläiset elinolosuhteet eri alueilla ja siksi tarvitaan näitä neuvotteluja uudesta rakenneasetuksesta ja keskusteluja uudesta direktiivistä, joka tuotiin jo esille. Tällaisina aikoina, kun talouskehitys yksittäisissä jäsenvaltioissa ja eri alueilla kulkee eri tahtia, näiden tukivälineiden nopeutettu käyttäminen on erittäin tärkeää. Siksi olemme tyytyväisiä kaikkiin uusiin direktiiviin, kuten esimerkiksi myös ilmoitusvapauteen eh, eri tapauksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvän tavan mukaan yritykset sitoutuvat pysymään eh, tietyllä toimipaikalla pitempään. Se on todella kirjattu sinne Rovos Röter, mutta nyt voidaan siirtyä aiemmilta C-tukialueilta ennen kaikkea raja-alueilta, jotka ovat A-alueiden rajoina helposti pois. Tämä saattaa vaikeuttaa tai johtaa jopa kielteiseen kehitykseen. Me olemme sitä mieltä, että tämä yli 250 työntekijän tai enintään 50 miljoonan euron liikevaihtoraja on liian äh, tiukka. Tämä tarkoittaisi sitä, että monet eri alueet, ennen kaikkea Saksassa ja Itä-Saksassa, eivät olisi enää tässä mukana nämä mainitut arviointivelvoitteet ovat liian kattavia, lisäävät huomattavasti byrokratiaa ja nimenomaan PK-yrityksille nämä ehdot tuskin ovat edes täytettävissä. Toivottavasti komissio ottaa huomioon parlamentin vielä esittämät huomiot, työstää uudelleen ehdotuksensa ja olisin kiitollinen komission jäsenelle, että hän tulisi valiokuntaamme kuuntelemaan keskustelua. Kiitoksia teille olen esittämässä kysymystä Rosorterilta. Käykö teille? Hyvä, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitos. Niin, hyvä kollega Zeller tukisikohan teidänkin ryhmänne sitä, että nämä esitetyt viisi vuotta komission ehdotuksessa tätä nostettaisiin kymmenen vuoteen, jotta tämä vastaisi sitä, mitä ollaan rakennerahastojen puiteesityksessä vaadittu? Ich äh, bin hier nicht der Fraktionssprecher. Minähän en ole tässä ryhmän koordinaattori, puhun omissa nimissäni, mutta jos kysytte minulta, minä kannatan kymmentä vuotta näin on. Thank you very much. And now one minute for Madame Kadenbach. Kadenbach, olkaa hyvä. Niin, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen komission ehdotuksen määräyksessä paljon riippuu se, mistä alueesta puhutaan, kun tästä tukialueesta puhutaan, ja mitkä ovat sitten nämä tasot, joita voidaan esittää. Komissiohan kun tilannetta vertaa muihinkin jäsenmaihin, tekisi suuria leikkauksia nimenomaan Itävallan tukialueesta puhuttaessa. Jopa 50 prosenttia näiden määrä vähenisi nykyisen verrattuna. Ja sitten, jos tässä suuryritykset jäisivät pois. Ja Niederösterreichin alueen osalta nämä huomattavat vähennykset tulisivat kuvan mukaan. ja siksi emme voi tällaista ehdotusta hyväksyä. Olisi tärkeää, että tarkasteltaisiin eh, miten tukea näitä eh, rakenteellisesti heikkoja alueita, niin kuin tämä eh, ala Itävallan alue juuri on. Ja tarkoitan ja viittaan tässä muihinkin jäsenmaihin ja sellaisiin alueisiin, jotka tarvitsevat riittävää tukea. Ja kuinka voitaisiin ajatella, että tällöin huomioitaisiin myös suuryritykset, koska jos työntekijöitä onkin 251, niin tämä ei saa olla mikään raja, joka ehdottomasti sitten estää tuen saamisen. Työpaikkoja tarvitaan. Toinen. Toinen seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen Almonia. Liberaaleille on täysin selvää, että alueiden kilpailukykyä on vahvistettava, mutta aluetuet on järjestettävä myös siten, että ne eivät väärennä kilpailua, eivätkä vääristä sitä. Siksi on hyvä, että on tehty ehdotuksia, jotka pyrkivät takaamaan kilpailun. Tosin teidän ehdotuksenne on hiukan liian mustavalkoinen. Me olemme sitä mieltä, että juuri raja-alueet, jotka kollegat Selää otti esille, tulisi huomioida. Olemme myös sitä mieltä, että klassinen keskisuurten yritysten määritelmä on liian tiukka. On yrityksiä, joissa on yli 250 työntekijää, vaikka eivätkä ne siitä huolimatta ole suuryrityksiä. Siksi pyydämme tähän lisää joustavuutta ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olette ilmaissut olevanne valmis puuttumaan tähän 42 prosentin katon nostamiseen 45 prosenttiin. Jos tällainen joustavuus ja täydennys saadaan aikaan, voimme tukea ehdotusta. No, ja sitten neljä minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, alueellinen valtion tukikysymys on ratkaisevan tärkeä, sen näinä kriisin aikoina, jolloin pitää taistella työttömyyttä vastaan kaikin keinoin ja saada aikaan taloudellista elpymistä. Komission suuntaviivassa ei ole tarpeeksi huomioon eri alueluokkia, puhuttiin syrjäisimmistä alueista, mutta myös siirtymävaiheen maista alueista on kysymys. Sitä pitää sulkea pois tuet, jotka annetaan suurille yrityksille, jotka siirtävät toimintansa myös kriisin aikoina. Ensimmäinen tavoitteemme on aivan selkeä, pitää tukea pk-yrityksiä, jotka innovoivat ja paikallista taloutta pitää tukea. Kyllä me haluamme, että puolustetaan yrityssiirto, siirto, siirto vastustamista lausuketta, Maat, jotka, yritykset, jotka saavat apua, niin ei pitäisi siirtää toimintaansa kymmenen vuoden aikana avun saamisesta. Nämä tuet ovat sen takia, että lisättäisiin työpaikkojen luomista eikä niitä pois, saattaisi poistetta, poistaa. On väärin, että yritykset, jotka saavat tukea, voivat siirtää toimintansa ilman, että joutuvat palauttamaan tukea sitten pyytävät vielä lisää tukea globalisaation rahastosta kun tehdas suljetaan. Se on tämmöinen aivan suoraan. Euroopan täytyy palvella kansalaisia, ja te sanoittekin sen. Euroopalla on tehtävä. Sen pitää varmistaa alueellinen kohesio, ta- alueellinen taloudellinen kohesio, pitää ajatella globaalisti, toimia lokaalisti, paikallisesti, ja meillä on tämä vastuu tässä salissa. Kiitoksia. Kiitokset. Ja kaksi minuuttia. Sanchez Smith, olkaa hyvä. Kiitoksia puheen, puhemies. Arvoisa komission hyvät kollegat. Komission logiikka tässä valtion tukiuudistuksessa on yksinkertainen, on vähän julkisia varoja, joten verot, veromaks, veromarkkoja pitää käyttää tehokkaasti ja tuen pitää kohdata paremmin yrityksen. On kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi hyväksyä erilainen lähestymistapa, jonka vähemmän liberalistinen, koska tämä jätystötehdoton ei vastaa todelliseen alueiden tarpeisiin ja yritysten tarpeisiin. Monissa jäsenvaltioissa talouskriisi on heikentänyt hälyttävällä tavalla teollista verkkoa ja PKO-verkostoa. Julkiset tuet ovat todellakin välttämättömiä tässä tilanteessa ja nyt ei voida heikentää tilannetta. Näitä tukia ei, ole, ei anneta rikkailla alueilla, vaan niillä alueilla, jotka kärsivät e, erilaisista äh, heikkouksista. Raja-alueet, maaseutualueet, vuoristoiset alueet, syrjäiset alueet, niiden pitää voida nauttia riittävästä joustusta jotta voit varmistaa talousen kehityksensä. Lisäksi aluepolitiikka ja valtion tuki täytyy kulkea käsikädessä, eikä ne ole ristiriidassa. Me olemme puolustaneet vahvasti sitä, että luotaisiin väliluokka siirtymävaihe alueelle, jotta nämä saisivat enemmän varoja rakennerahastoista. Mutta komission luonnoksessa nämä siirtymävaihealueiden karta ei vastaa tätä alkuperäistä tilannetta. Komissio on liian tiukka ja estää tuet yli 250 henkilön yrityksille keskikokoiset yritykset, pitäisi, niiden pitäisi antaa myös tukea, tukea. Kriisi on osoittanut, että pitäisi auttaa toiminnan muuttamisessa. Se ei ole mahdollista tällä hetkellä. Päinvastoin nämä tuet eivät voi missään nimessä suosia yritysten, yritystoiminnan siirtymistä Euroopasta. Jotkut yritykset harjoittavat tällaista yksin varoin. Pitäisi tuottaa työ, saada aikaan työpaikkoja alueella, kun tuetaan vaikutusoluisia yrityksiä, lisätään alueiden kilpailukykyyn. Tämä voidaan kaikki sovittaa yhteen ja tämä on kasvun selkeitä avainkysymyksiä. Kiitoksia. Miranda. Kiitokset. Ja sitten Miranda, Ro Miranda, olkaa hyvä ja puheenjohtaja, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissionissa herra Almunia. Haluan kiittää teitä siitä, että olette tullut kertomaan täysistunnolle uudesta lainsäädännöstä on mahdollisuus vielä muuttaa kohesiopolitiikkaa. Me voimme vielä ratkaista näitä suuntaviivoja. Monet kollegat ovat tästä puhuneet. Kohesiopolitiikka varmasti on kaik- tärkeämpää kuin koskaan, nyt kun on vallalla talous- ja rahoituskriisi. Meidän ryhmässämme tunnemme suurta huolta siitä, että rajoitetaan tukia siirtymävaihealueille ja yrityksille, jotka ylittävät 250 työntekijää ja samoin, jos niin liikevaihto ylittää määrätyn rajan. Miten on mahdollista, jos enemmistö, 90 prosenttia yrityksistä koko Euroopan alueella ovat PK-yrityksiä, alle 50 työntekijän yrityksiä. Me olemme myös huolissamme tästä rajoittavasta kysymyksestä ja yhtäläistä kohtelusta on pyritty rajoittamaan valtion tukia ja myös yrityssiirrot ovat ongelmallinen kysymys. Esimerkiksi Galiciassa on tällainen tilanne, tätä aluetta voidaan pitää rikkana, vaikka itse asiassa maa on köyhä sekä siitä talous, talous, sosiaalista kysymyksistä, taloudellisista kysymyksistä, samoin nuoriso on muuttamassa alueelta pois, samoin työttömyys on korkealla tasolla, niin kuin muukin Espanja pitkälti. Meidän pitää estää se, että tilastovaikutukset ko- ko- tilastoissa käsitellään tiettyjä alueita rikkaina vauraina, vaikka ne ovat itse asiassa kuitenkin varattomia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana herra Olbricht, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Uskoisin, että haasteellisinta tässä käytävässä keskustelussa on nimenomaan eurooppalaisten politiikkojen täydentävyys ja toimien kohesiot toimissa on katsottava, kuinka hyödynnetään eri lähteitä. Kun Euroopan parlamentti eh, neuvottelee kohesiopolitiikkaa eh, koskevista asetuksista, niin olennaisinta on se, että käymme hyviä neuvotteluja Euroopan komission kanssa. Jotta tämä mahdollistuu, tarvitaan johdonmukaista lähestymistapaa sisäisesti. Ja myöskin komissiossa direktoritsa riippumatta näitä kysymyksiä on johdonmukaisesti tarkasteltava. neuvoston kanssa käytyjen varsin hankalien keskustelujen jälkeen on päästy siihen tilanteeseen, jossa voitaisiin katsoa, että asiassa edetään ja e, saataisiin aikaan esitys, jossa huomioitaisiin erikokoiset yritykset. Tärkeää on kuitenkin, että toimitaan johdonmukaisesti. E, on toimittava sillä tavalla, että mitään alueita ei syrjitä ja tässä komission kannattaisi eh, vielä asiaan palata yhdessä valiokuntamme kanssa. Kiitokset seuraava puhuja, olkaa hyvä. Nikulescu. Kiitos puhemies. Uskon, että uudet suuntaviivat, jotka koskevat alueellista valtion tukea, pyrkivät yksinkertaistamaan sääntöjä. Uskon myös, että nämä uudet suuntaviivat viittaavat sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, joka eroaa aiemmasta asetuksen aikaan tehdystä tilanteesta. Viittaan tässä esimerkiksi artiklaan, joka on 107. Se tulee ymmärtää yhteisönäkökulmasta. On sellaisia yrityksiä, jotka otetaan huomioon ja joissa on enemmän kuin tuo sallittu maksimimäärä työntekijöitä, aivan kuten vihreiden edustaja täällä totesi. Meidän tulisi pitää kiinni myös siitä, että yritykset pysyvät jäsenvaltiossa, jossa ne saavat alueellista valtion tukea. Komission pitäisi ottaa huomioon myös alueiden erityispiirteet, esimerkiksi maaseutualueet, vuorialueet, jostakin luonnonseikasta kärsivät alueet ja niin edelleen. Mr. Teixeira. Teixeira puheenjohtaja puolitoista minuuttia, olkaa Kiitoksia kovasti puhemies, arvoisa komission jäsen. Uudet suuntaviivat alueelliselle valtion tuelle tässä muodossaan suuresti heikentävät Madeiran saaren tilannetta. Rahoitus, talouden toiminta, vakuutuskysymykset on myös otettu esille. Mutta näissä ajatuksissa mennään vielä paljon pidemmälle ja tässä otetaan mukaan tiukempia sääntöjä, jotka vahingoittavat kaikkein syrjäisimpiä EU-alueita Nämä, tässä suuntaviivossa ei välitetä alkuperäistä komission ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on ollut voimassa vuoteen 20 saakka. Niissä todetaan, että alueellisten valtion tukien pitäisi jatkossakin kohdella näitä alueita erityismenettelyn kautta. Ikävä kuin tämä näy tekstistä, tässä ei panosteta tällaista suositumusjärjestelmää tässä yhteydessä. Siinä ei välitä ollenkaan kokemuksista, joita on saatu vuosien aikana eikä väitä myöskään järjestelmistä, jotka on perustettu syrjäisimpiä alueita varten. Tämä synnyttää myös lisäkustannuksia kaikkien syrjäisimmille alueille, vaikka tiedämme jo nyt, kuinka paljon tämä kaikki tulee maksamaan. Madeiran vapaa-alueella, tai vapaa-alueella esimerkiksi tämä vaikuttaa kielteisesti aivan turhista syistä. Tämä lisää epävarmuutta ihan rahoituksen tilanne kärsii. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja Weber, olkaa hyvä. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, kollegat, haluaisin ottaa esille erityisen aiheen, jota jotkut kollegat jo korostivat eli raja-alueiden ongelma jäsenvaltioiden välillä, joissa toisaalta on tuo korkeimman arvon tukialue tai sitten toisella puolella ei olekaan tukialuetta. Tämä koskee ennen kaikkea entisen rautaesiripun kohdalla olevia maita tämänhetkisessä tilanteessa, jos tilannetta ei muuteta, siinä on 25-30 prosentin tukiero, kuilu, muutaman kilometrin ero. Ja tällaista ei kestä mikään alue. Nämä alueet vuotavat kuiviin. Pyydän komissiota vielä pohtimaan tätä erityisongelmaa. Meidän on varmistettava se, että missään ei ole rajalla yli 15 prosentin eroa yksittäisten alueiden tuessa. Tarvitaan jonkinlainen erityistukikatto tämän varmistamiseksi. Haluaisin haluaisin korostaa sitä, että nämä alueet ovat juuri niitä, jotka kantavat tällä hetkellä Eurooppaa. Ei Euroopan yhdentymisestä päätetä Berliinissä tai muualla, vaan sitä kantavat juuri raja-alueet, joilla ihmiset elävät arkensa joka päivänsä. Siellä erot ovat huomattavia verotuksellisesti ja muutenkin, emmekä saa rasittaa näitä alueita vielä suurilla tukieroilla. Pyydän komission jäsentä ottamaan tämän huomioon. Kiitokset. Weber. Ja sitten täällä on kysymys teille sinisen kortin kautta, vai eikö olekaan? No ilmeisesti ymmärsin tämän väärin. Hyvä, eli catch the eye-puheenvuorot seuraavana. Vanki ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Niin, on tarkasteltava näitä asuntoviivoja vuosina 2014-2020. Unkarin eh, kuusi aluetta olisivat eh, tulevalla kaudella edelleenkin A-ryhmään kuuluvia ja se on valiteltavaa, kun asia tarkastelee Unkarin kansalaisten kannalta. Toivottavasti kuitenkin kohesiopolitiikan ja hallituksen toimenpiteiden myötä eh, tilanne näilläkin alueilla paranee. Komission tukiperiaatteita on kehitettävä, sillä esimerkiksi Unkarin osalta voidaan todeta, että keskeiset alueet C-luokassa ovat hieman ongelmallinen asia. Pest-alueella esimerkiksi on paljonkin kyliä, jotka ovat varsin eh, vielä alkuvaiheessa kehityksessään, eli kyllä tätä komission ehdotusta pitää vielä parantaa. Kiitokset ja sitten Loan seuraavana, olkaa hyvä. Presidente Cu toate că rolul ajutoarelor... Um, Kiitoksia, puhemies. Vaikka aluetuen rooli onkin selvä investointien houkuttelemisessa köyhemmille alueille, nämä tilanteet ovat johtaneet liioiteltuihin kelpoisuuskriteereihin. Kovin usein käydään kilpailua sijoittajista EUn alueella ja kyseessä ovatkin kolmansista maista tulevat toimijat. Tämänhetkinen tilanne on haitaksi meidän omille yrityksillemme. Tämänhetkisessä kriisissä tarvitsemmekin uutta eurooppalaista strategiaa, joka ottaa huomioon kilpailun niin, että rajoitettaisiin tukikelpoisuuskriteerit tiettyihin yrityksiin ja otettaisiin huomioon muu EU-politiikka, kohesio- ja teollisuuspolitiikka. Kiitos, Rouva Basescu. seuraavan olkaa hyvä. Alueellisen valtion tuen pitäisi ottaa huomioon kasvupotentiaali julkisten varojen olevassa rajallisia. Romania tämä koskee suoraan erityisesti, koska suurin osa romanien alueesta kuuluu tuen ja kategorian. Yritykset ovat vaikeuksissa, saisivat valtion tukia siis suuremmatkin. Viime aikoina useat romanialaiset yritykset teräs, sektorilla ja petrokemenalla ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin jotkut ovat joutuneet irtisanomaan ihmisiä massiivisesti. Minä uskon, että seuraavalla kaudella jäsenvaltioiden pitäisi tehokkaammin käyttää budjettiresursseja. Myös valtion tukia pitäisi suunnata niihin yrityksiin, jotka todennäköisesti synnyttävät talousta kasvua ja vaikuttavat työttömyyden vähentämiseen. Kiitos, herra Soukos. Seuraavana, olkaa hyvä romániában az idei év végéig a kormány át szeretné alaktani az ország közigazgatási Vuoden tämän jakokysymyksen hoitaa valmiiksi ja tähän asti se tilastotiedot eivät ole riittävän tehokkaat. Sen ehkä onkin, mutta jos nyt näitä alueita toisella tavalla olisi esitetty. En tiedä, olisiko tuen hyödyntämiskapasiteetti silloin parempi. On selvää, että toimia olisi tehostettava. Ja järjestelmän tulee olla sellainen, että se hyödyntää valtiota ja tässä on asia, johon ehkä Euroopan komissiokin voisi puuttua. En usko, että tässä on kyse siitä, että hallituspuolueiden tulee tässä esittää toimia paikallisille edustajille pe fondul crizei actuale revizuirea orientărilor privind ajutorul. tässä talouskriisissä suuntaviivojen tarkistaminen valtion tukien kohdalla tulevalla kaudella voi olla ratkaisevassa roolissa, kun edistetään kasvua, mutta uudet, uusien suuntaviivojen pitää luoda ehdot sille, että voidaan uudistaa varojen myöntämisjärjestelmää ja yksinkertaistaa menettelytapoja vähentää riskejä, joka liittyy mahdollisiin taloudellisiin vankeuksiin meillä että meidän pitää rajoittaa alueita, niitä ne alueet, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, todellakin saavat myös apua. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että on, on vaara siitä, että taloudellista toimintaa siirretään EUn e sisällä ja sen ulkopuolelle. Meidän pitäisi ajatella myös sitä, että rajoitetaan valtion tukia suurille yrityksille. Samanaikaisesti meidän pitää varmistaa johdonmukaisuus alueellisena valiotuen, va, valtion tuen ja kohesiopolitiikan välillä tulevalla kaudella. Ja meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös innovointiin ja tutkimukseen. Nyt puhumme aikana, jolloin niin leikkaa varoja tutkimuksesta ja kehitykseltä. Some and we will... Kiitos vähän poikkeuksellisesti. Tämä keskustelu alkoi ja niin päättyykin. Herra Rouva Kasenpäsi, joka tässä osallistui jo keskusteluun, haluaa käyttää myös käsiäi-puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herra puhemies, komission jäsen, yksi minuutti on aivan liian vähän. Minulla on vielä loppulause, joka on minulle hyvin oleellinen. Kollega Zelä otti tämän aiemmin myös esille. Eli kyse on tuosta tukikuilusta alueiden välillä. Sen tulisi olla maksimissa 15 prosenttia. Se on mielestäni sellainen lause, jonka komission jäsen hyvä herra Almunia voitte tästä keskustelusta joka tapauksessa viedä eteenpäin. No, eh. Kiitos paljon. Ja nyt sitten on päätettävä tämä keskustelu ja antaisin komission jäsen Almunialle loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat keskusteluun. Panin merkille monia kommentteja, ajatuksia ja ehdotuksia. Ehkä en voi vastata kaikkiin seikkoihin, joihin liittyy viittasitte, mutta ihan nopeasti kuitenkin otan sille joitakin yksinkertaistaminen suuntaviivat, niin kuin yleensäkin uuden tyyppiset suuntaviivat valtion tuen uudistamisen strategian yhteydessä yksinkertaistavat asioita. Me leikkaamme byrokratiaa, lisäämme ryhmäpoikkeuksien määrää, mutta samanaikaisesti analysoimme tapaustapaukselta, olemme tiukempia, kun tarkastelemme kannustinvaikutuksia, miten vaikutetaan markkinoiden epätoimivuuksiin, miten, mikä on suhde tuen ja ta- tarpeen ratkaista ongelmia markkinoilla, jotta voidaan kasvattaa sitä kasvua. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä tästä. Tietysti varsin iloinen olisin, jos voisin keskustella koko valiokunnan kanssa yksityiskohtaisemmin näistä kysymyksistä. Herra Rova Kleva viittasi Slovenian ongelmiin minä olen keskustellut näistä Slovenian viranomaisten kanssa ja nämä kyllä tullaan ratkaisemaan. Älkää olko ollenkaan huolissanne. Sitten kysymys suurista yrityksistä. Tämä on edelleenkin yksi keskustelun aihe. Me emme ole muuttaneet alkuperäistä luonnosta suuntaviivoista sitä, miten kohdellaan suuria yrityksiä niin kuin A-alueella alle 75 prosentin alueella mitä tulee BKT suhteessa äh, keskiarvoon eu ja alkuperäisessä ehdotuksessa me otamme huomioon sen, että suuret yritykset kuudella äh, alueella alle 75 prosentin tason tarvitsevat sopivaa apua, jos ne täyttävät alakohtaiset suuntaviivot, mitä tulee innovaatioon, energia- ja ympäristökysymyksiin, laajakaista suuntaviivat, riskipääoma suuntaviivat ja niin edelleen, jos kaikki tämä täyttyy. Ja tietysti, jos investoinnit tapahtuvat avustetulla alueella, ehkä silloin voimme ottaa mukaan luokkaan hiukan korkeamman intensiteetin, jos ne investoivat, kunnes investoitaisiin Luxemburgiin tai Lontooseen tai tämän tyyppisiin paikkoihin. Edelleenkin otan vastaan kommentteja ja olen jo ennakoinut hiukan tätä tilannetta neuvotteluiden kanssa. Me pohdimme mahdollisuutta avata oven joille, jonkinlaiselle sopivalle avulle investoijille, suurille yrityksille, jotka investoivat mm, alueille, C-alueille, joita ei voida ottaa mukaan näihin alueellisiin suuntaviivoihin, jos on olemassa selkeitä myönteisiä ulkoa koistamisvaikutuksia jo siitä johtuen, että investoidaan juuri tälle alueelle. Ja me otamme huomioon erilaiset vaihtoehdot. Yksi vaihtoehto on että investoinnit sopivia, jos tähän liittyy ympäristövaikutuksia, jos vaikutukset ovat todellisia. On erilaisia vaihtoehtoja, joista vielä keskustelemme tämän tärkeän kysymyksen yhteydessä, mutta voin kertoa teille, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, mitä sanoitte pk yrityksestä koska Tämän avun todelliset hyötyjät ja kannustinvaikutukset liittyvät PK-yrityksiin. Aivan erityisesti uudet aloitteet vaikuttavat tällä tavalla ja uusi aloite tietenkin yleisesti ottaen on alussa pieni aloite, jos se onnistuu hyvin, niin silloin ne kasvavat ansioidensa mukaan. Edelleenkin Tämä on minun kantani, en sulje pois sitä, että kohdeltaisiin myös suurimpia yrityksiä, mutta varsin tiukoin kriteerin, tai nekin saisivat apua, mutta toistan vielä, olen silti sitä mieltä, että me luomme puitteita, olemme päivittämässä tätä puitteistoa, koska me haluamme rohkaista pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja investoijia ja luoda uuden tyyppistä toimintaa, uusia työpaikkoja, emmekä halua vain siirtää toimintaa EU-alueelta toiselle. Tämän takia panin todellakin merkille kaikki ne kommentit, jotka liittyvät siihen, että täytyy ottaa huomioon se, että laajennetaan tämä aikaa 50 vuoteen mahdollisesti ja, ja silloin yritys, tämän aikana yritys, ei voisi, joka saanut valtion tukea, ei voi siitä toimintansa elävältä sitten korvaa takaisin sitä saatua tukea. Me jatkossakin ollut tätä vaihtoehtoa. Minä en ymmärrä, minkä takia jotkut teistä mainitsitte kielteistä kohtelua, josta syrjäisemmät alueet ovat niitä niitähän kohdellaan erittäin hyvin näissä tässä raamikehyksessä. E- en, enkä näe tässä uudessa tekstissä mitään muutosta, joka heikentäisi tilannetta syrjäisimpien alueiden kohdalla. Ja jos vertaamme tätä tilannetta nykyhetken nyky, nyky, nyky suuntaviivoihin, näen joitakin ongelmia, mutta yhtään askelta ei kuitenkaan tuota taaksepäin. Ja vielä ihan lopuksi raja-alueista. Se, miten niitä kohdellaan erittäin teollistuneissa jäsenvaltioissa ja alueilla, mutta ne kuitenkin sijaitsevat raja-alueilla ja ta- ta- rajan takana on sellaisia muiden maiden alueita, joissa annetaan paljon apua maksimikatto 50 prosenttia on, liittyy meidän ehdotukseemme. Ja jos otet, niin kyllä se löytyy sieltä me Voitte uskoa, että tunnen itse oman ehdotuksemme. Se löytyy sieltä. Jos te haluatte lisätä tätä kattoa, niin siihen sanon kyllä ei. Mutta 50 prosentin katto löytyy tästä ehdotuksesta ja mitä tulee teidän alueisiin tai muihin raja-alueisiin, niin todellinen ku, johtuen, katto olisi alempi johtuen avun instanssista. Tämä on yksi varaus. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion viranomaiset ottavat tämän raja-alueen mukaan kansalliseen karttaan. Niillä on liikkumavaraa näin tehdä, mutta minä uskon toissijaisuusperiaatteeseen. Minä uskon siihen. En ole sitä mieltä, että pääjohtajat tai Brysselin komission pitäisi kaikesta päättää alueiden elämässä. se kuuluu jäsenvaltioiden omille viranomaisille. Ja näissä tämänkin suuntaviivoissa, ainakin jos muistan oikein, yhdeksän jäsenvaltiota on käyttänyt tätä mahdollisuutta, kun ovat laatineet kansallisen kartan ja ottaneet mukaan myös raja-alueita ja pyrkineet vähentämään tätä kattoa. Jos teidän liittoon viranomaisenne lenderien sopimuksella Saksassa tai Itävallassa päättävät näin tehdä, niin silloin maximum will be 50. Maksimikatto on 15 prosenttia, ehkä joissakin tapauksissa allekin tämä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Commissioner. <clears throat> kiitokset, hyvä komissaari. Ja tähän voin päättää keskustelun aiheesta. Ja seuraava kerran